käyttää rahaa. Ja sitten maaseudun kehittäminen. Pitäisikö sitten maatalous tässä uhrata? Joten budjettipuolella täytyy asetua hoitaa kuntoon. Komissiolla on ollut kolme ongelmaa budjetin suhteen. Ensinnäkin no, nyt voimassa oleva ehdotus, joka tällä hetkellä on voimassa, mutta minun mielestäni budjettiehdotuksessa on kaksi vaihetta vuosi, vuoteen 2013 Pitäisikö ennen vuotta 2013 jo saada lisää rahaa? Minua kiinnostaisi varsinkin aika vuoden 2013 jälkeen, M- mutta yhdessä parlamentin ja neuvoston ja komission kanssa meidän täytyy saada valtioiden päämiehet ja valtiovarainministerit vakuuttuneiksi siitä, että Eurooppa tarvitsee tämän vuoden jälkeen lisää rahaa, jotta voitaisiin esimerkiksi iter hoitaa kunnolla jos ei rahaa ole tarpeeksi, niin mitä tehdään? Galileosta GMS-järjestelmästä herää sama kysymys. Siinäkin on kaksi vaihtoehtoa, Mitä tehdään ensinnäkin vuoteen 2013 asti? Ei näitä asioita voidaan heittää romokoppaan puolivälissä. mutta erityisestikin, kun on kyse avaruuspolitiikasta, täytyy pohtia, mitä Euroopan tasolla tehdään niin, että voidaan integroida artikla 109, 189 ja miten Galileo-hanketta edistetään, mutta avaruuspolitiikkaa ei voida hoitaa niin kuin jotakin muita politiikan osa-alueita, koska meidän täytyy tietää, mitä tätä rahoitetaan jatkossa. Tämä on erittäin kunnianhimoista politiikkaa tutkimuksen kannalta, innovaatioiden kannalta ja niin poispäin. Ja toivon, että puheenjohtajakaudella todellakin saadaan tämä pohdinta ketju liikkeelle, jotta saataisiin kunnianhimoista eurooppalaista avaruuspolitiikkaa ja varsinkin vuoden 2013 jälkeen pitäisi olla riittävästi määrää tätä varten. Galileo GMS-politiikka saat niin ikään yhtäläisen huomion kuin avaruuspolitiikkakin. Kysyn pitkän aikavälin rahoituksesta ja suuren riskin, suuren riskin rahoituksesta. Tässä herää monia kysymyksiä. Rahoitus kolmeksi vuodeksi ei riitä. Täytyy asioita pohtia pidemmällä aikavälillä ja pohdin täytyy aloittaa jo nyt rahoituksen suhteen. Tässä vain muutama pohdinta sen suhteen, mitä puheenjohtajakaudella me pyrimme saamaan aikaan. Tietenkin parlamentin myötävaikutuksella. Kuinka sitten voidaan integroida artikla 189 tähän mukaan? Ja miten saada eurooppalaista politiikkaa aikaan, joka saa tunnustusta kansainvälisestikin? Esalla on teknologista ja teknistä ja hallinnollista asiantuntemusta, jota Euroopan unionilla ei kaikissa asioissa aina ole, joten meidän täytyy tutkimusta äh, harjoittaa ja täydentävyyttä käyttää hyväksi. Ja kaikki instituutit täytyy saada mukaan tähän työhön ja Belgia kiinnittää erityisesti huomiota näihin kysymyksiin. Täytyy varmistaa, varmist, täytyy varmistaa, että jotkut maat eivät nyt ryhdy rahoittamaan avaruuspolitiikkaa vähemmän kuin aikaisemmin. Minun hallitukseni halusi vuonna 2008 leikata 20 prosenttia avaruustutkimuspuolesta Olemme ESAn viidenneksi suurin rahoittaja, mutta tässä saadaan myöskin äh, hyötyä, kun Belgia investoi tämän hankkeeseen, niin Belgian teollisuus äh, mukaan luottuna pk-yritykset voivat tästä hyötyä. Tässä on tiettyä ongelmatiikkaa ollut ja meidän täytyy katsoa, miten voidaan käyttää hyväksi kaikki vahvuudet, joita eri osapuolilla on. Ja täytyy varmistaa, että Eurooppa säilyy mukana tässä kilpailussa myöskin avaruuspolitiikan osalla niin, että olemme tällainen maailmanlaajuinen kumppani, tasavertainen kumppani muiden kanssa 20. lokakuuta. Asiaa pohditaan Kiina, Intia, Yhdysvallat ovat tässä hyvin voimakkaita kilpailijoita. Meidän täytyy nyt pohtia, miten Euroopassa voimavarat voidaan integroida niin, että Eurooppa pysyy tässä kilpailussa mukana ja investointeja tehdään avaruuteen. Tämä ei kuitenkaan samantyyppinen asia kuin jotkut muut toiminta-alueet. Tietystikin Afrikka on niinkään yksi huolenaiheemme. Afrikassa ei voida niinkään keskittyä avaruuspolitiikkaan, mutta miten voidaan silläkin puolella toimia? Kansainvälistäkin tuki täytyy saada toimiin mukaan myöskin avaruuspolitiikan osalta. Tähän Pirkeä kiinnittää huomiota. PK-yrityksistä niinkään paljon puhunut, mutta joka tapauksessa teidänkin keskuudessanne on henkilöitä, jotka tulevat suurista maista ja siellä PK-yrityksen käsitys on erilainen kuin meillä. PK Euroopassa PK-yrityksen määritelmä on 250 työntekijää. Silloin meillä pikemminkin pelkästään 50 henkilön rajaa, kun puhutaan PK-yrityksistä ei pk-yrityksiä saa jättää rannalle ruikuttamaan, vaan ne täytyy saada mukaan tutkimuksen ja Small Business Act-lainsäädäntö tietystikin tässä pyrkii edesauttamaan pk-yritysten osallistumista ja pelkäkin pyrkii varmistamaan sen, että tämä Small Business Act toimisi paremmin eri jäsenvaltioissa ja kuinka voidaan toimia hyvin yhteen, vaikka toimitaan hieman eri tavalla, ja miten voidaan jakaa kokemuksia ja käytäntöjä tutkimuksen, innovaatioiden ja investointien edistämiseksi. Täytyy yksinkertaistaa asioita, vähentää byrokratian taakkaa. PK-yritysten täytyy antaa kasvaa ja kukoistaa. Ja internettiin pääsy on erittäin tärkeä asia. Koulutus niin ikään kuinka sitä voidaan varmistaa, että tieto tulee PK-yritykselle – hyvissä ajoin esimerkiksi eurooppalaisista asioista tiedottaminen on tärkeää pk-yrityksille niin ikään. Ja pk täytyy saada myöskin haluamaan osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin. Tutkimus- ja innovaatioiden, tutkimuksen innovaatioiden puolella on täytyy vain yksinkertaista yksinkertaista ja yksinkertaista asioita. Kiitoksia. Minä pyrin nyt vastaamaan kysymyksiin, järjestyksessä. En halua toistaa mitään. Rova Karvalio, kysytte minulta maaseudun kehittämisen varoista, miten niitä voitaisiin käyttää myös laajakaista tekniikkaan. Komissio on siis tekemässä esitystä laajakaista strategiasta syyskuussa. Aivan alusta alkaen on todettu, että tällä tässä tarvitaan laajempaa strategiaa. Se on meidän lähestymistapaamme. Toiseksi komissio pyrkii auttamaan jäsenvaltioita, kun laajakaistaa otetaan käyttöön internetissä, niin näitä varoja voitaisiin käyttää esimerkiksi rakennerahastoja, niin saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Olkaamme rehellisiä, hyvät kollegat. Jos nimittäin haluaa kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa 2013-2020, niin kyse on kymmenistä miljardeista euroista, jostain ne on löydyttävä. Joko yksityisiltä operaattoreilta tai sitten valtion kassasta, valtion tuella – Meillä on elvytyssuunnitelma olemassa, siellä on muutamia miljardeja, maaseudun kehittäminen, investointipankki, ehkä tässä voidaan jotain julkisen ja yksityisen kumppanuuttakin, tämän tyyppistä järjestelmää, mutta ainakin tarkoituksena on kasata yhteen jo olemassa olevia varoja. Sitten on Rybikin kysymys vuoro, verkkovierailusta ja sielityistä ongelmista. Herra Rivi, esititte että 4G luotaisiin verkkoveromaksuista, mutta hän tiedät, että digisuunnitelmassa asioita viedään eteenpäin Rova Kruusin asettamin tavoittein niin, että 2015 meillä olisi yksittäinen televiestintäalue. Sen hän haluaa saavuttaa. Ei ole oikeastaan merkitystä, mistä maasta soittaa kohtaa. meillä olisi euroalue, joka katsoi 27 maata. Se on valkomuksen ajatus, mutta välttämätön. 2015 vaikuttaa jopa myöhäiseltä määräajalta. Ehkä pitäisi olla kunnianhimoisempia. Siis teidän ajatuksenne siitä, että päästäisiin eroon verkkoveromaksusta, kun LTE käynnistyy, niin se on ihan järkevää. Aikanaan puhuttiin vain puheluista ja tekstiviesteistä. Ehkä kun te voisitte hyväksyä päätöslausumme, saataisiin enemmän pontta tähän ja se auttaisi myös meitä puheenjohtajakaudellamme. Meistä kyllä saatte liittolaisen omalla kaudellamme. Ruo Figueredo. Viittasit siihen, että ei ole kyse pelkästään maaseutualueiden ongelmasta – vaan kaupunkialueillakin 20 prosenttia elää köyhyysrajan alla ja heillä ei ole tarjolla näitä palveluita. Nyt 70 prosenttia velkialaisista on kytketty internetin, siis 30 ei, eli se on ongelma. Jos ei internetiä voi käyttää esimerkiksi pankkiasioinnissa, niin ei voi siitä hyötyä saada – Jos ajatellaan yleisöllisen palveluja, niin varmasti siinäkin täytyy mukauttaa asioita. Komission on tarkoitus tehdä eri esityksiä vaihtoehtoidosta ja, ja nyt en enää edusta Belgia puheenjohtajavaltana, vaan esitän henkilökohtaisen näkemyksen. Ja minusta on välttämätöntä taata se, että internet ja laakaistapalvelut ovat tarjolla yleisesti, universaalisti. Eli tämä liittyy näihin perusoikeuksiin, jonka joku otti esille varmastikin näin täytyy asiaa tarkastella. Se täytyy nähdä yleisöllisenä palveluna. Rova Tomsen, te viittasitte puheenvuorossanne terveysvaikutuksiin. Tätä ei pidä sivuuttaa. WHO on tehnyt suosituksia. Te viittasitte myös tukholmalaisen laitoksen tutkimuksiin. Tässä täytyy käyttää tieteellistä lähestymistapaa. On syytä olla tietoinen riskeistä. Ranskassa on tehty selvitys mahdollisista terveysvaikutuksista. Tiedän, että Rova Cruz omassa strategiassaan huomioi tämänkin. Me olemme kyllä tietoisia tästä ongelmasta, mutta minun mielestäni tästä tarvitaan tieteellistä lähestymistapaa eikä ideologista keskustelua. Rova van Bremt kysyi vuoroverkkovierailusta ja lähestymistavastamme 8. kesäkuuta annettu päätös tuomioistuimessa teki asiat selväksi. Se, että, se, että käytetään vapaita markkinoita, eli että se puuttua, niin ei ole pätevää. Verkkovierailussa hyvät kollegat ei ole mitään markkinoita olemassa, koska ne eivät ole läpinäkyvät. Niinpä kuluttajat ja yritykset, jotka käyttävät verkkovierailua, pitävät kovin vaikeana tilannetta, jos valintoja täytyy tehdä, jos ajatellaan myös hintojen eroja kotitalouskäytössä tai verkkovierailussa, niin markkinat eivät toimi. Se on selvää. Ja näin viranomaiset voivat puuttua. Niinpä Euroopan parlamentti voisi pitää kovempaa ääntä. Lisäksi me joudumme noudattamaan tuomioistuimen päätöstä. Ja kolmanneksi vielä komissio on esittämässä jotain myös, ja sen täytyy esityksessään huomioida myös esimerkiksi hintakatot, kuten puheluissa ja tekstiviesteissä tuli. Ehkä jotain tällaista voitaisiin esittää. Hintasokeissahan kävi näin, että 50 eurosta eteenpäin saisi varoituksen, jos... mutta tämäkään ei riitä mielestäni yleishyödyllistä palveluista ja perusoikeuksista saittekin ne vastauksen äskeisessä vastauksessa. Sitten lopuksi Robert Rotmanin kysymys. NGA todellakin on aika esittää jotain komission puolelta. Syyskuun puolessa välissä kai jotain saadaan. Sitten nähdään, minkälaisia välineitä käytetään tasapainon säilyttämiseksi siinä muodossa, kun se löytyi. Olisi yhteishankkeita operaattoreiden kesken niin, että rahaa löytyy riittävästi, niin ne ovat riittävän vahvoja kehittää kaikkea. Jälleen on kyse kymmenistä miljardeista euroista. Toisin sanoen aika lailla tarvitaan investointeja, se on selvää. Jos ei kilpailu riittävästi synny joissakin maissa, niin täytyy miettiä, että markkinat avataan muille toimijoillekin, kilpailijoille, kohtuuhintaan. Ja sitten tähän läpinäkyvyyteen, niin tästä täytyy kunnioittaa. Nyt me olemme päättämässä tätä etappia Tokiossa on tulossa kokous tämän kuun lopulla. Ja todennäköisesti meidän kaudellammekin saadaan päätös aktasta. Läpinäkyvyys on säilyttävä. Vaikka tässä onkin erilaisia näkemyksiä, niin unionin edustaja on selittänyt Ja totta 138 tarkistus liittyy myös tähän tasapainoon tässä televisiopaketissa. Tässä täytyy kunnioittaa sitä, mitä Eurooppa on sanonut. Siis täydellinen läpinäkyvyys. Emme halua tässä mihinkään harhaladulle lähteä. Se ei ole sovittavissa yhteisen kanssa, mitä me olemme sovit päättäneet tästä, varsinkin on parlamentissa. Siinä puheenjohtaja se. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin kiitoksia molemmille ministereille, että näissä vaikeissa olosuhteissa keskustelitte meidän kanssamme. Sylmiset kiitokset. Toiseksi kiitän tulkkeja siitä, että saimme pidennyksen, että autatte meitä siinä. Ja kolmanneksi käsitellään muut asiat. Käsittelemme kokouksen alussa sitä kysymystä, että kun ympäristövaliokunnalta on COP16. Suullinen kysymys, mikä siihen? Ei ole ollut tästä vasta huomautuksia, eli tuemme tätä täysin suullista kysymystä. Hyvää kotimaksaa